Stuknęliśmy, proszę Państwa, trzy razy młotkiem, a więc możemy powoli rozpoczynać. Rozumiem, No niin, yritetäänpä hiljalleen sitten käynnistää töitä. Teillä varmaankin on äänestyskorttinne mukana. Tervetuloa kaikki. Ari, która sprawuje prezydencję? Tänään hän sitten myöhemmin tapaamme Bulgarian ministerin tuossa iltapäivällä. Ja nyt käsittelemme EUn mehiläishoitoalan näkymiä ja haasteita. Kyseessä on siis mietintöluonnoksen hyväksyminen ja edustaja Erdös on esittelijämme. Niin kuin äh, varmaan muistatte, tarkistuksia tähän mietintöön oli 400. Ja sitten meillä on vielä Envi, joka on tehnyt äh, lausunnon ja tarkistuksia sekin. Mutta esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin kiittää sihteeristöä ja kaikkia poliittisia ryhmiä avusta. Kaikkia niitä, jotka takasivat sen, että työ sujuu hyvin. Haluan kiittää myös varjoesittelijöitä ja avustajia. Meillä on nyt koko joukko tarkistuksia ja olemme nyt vaiheessa, jossa tämän mietinnön voivat kaikki hyväksyä. Meillä on 39 kompromissitarkistusta ja noin 30 erillistä äänestystä. Kiitos puheenvuorosta. Bardzo dziękuję. Chcę w Państwa imieniu i własnym przywitać naszych gości. Kiitoksia. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Meillä on täällä itävaltalaisia maanviljelijöitä vieraana, jotka ovat äh, saapuneet edustaja Vaitsin vieraaksi. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ja nyt tosiaan tulemme tässä toimittamaan äänestyksiä. Ne ovat aika teknisiä, mutta toki kyllä tärkeitä kompromisseista. Muuten äänestetään sitten koneellisesti ja muista kättä nostamalla. Katsokaa koordinaattoreitanne. No niin, ja nyt ensin kompromissi yksi. Äänestys on alkanut. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Kompromissi 1 on hyväksytty, sitten kompromissi 3 äänestys on alkanut. Kompromissi 3 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 268. Äänet puolesta. Kättä nostamalla. Hyväksytty. Sitten 239 äh, puolesta vastaan hylätty. Ja nyt kompromissi 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 7a. Äänestys on alkanut. yhdessä kompromissin F kanssa. Äänestys on päättynyt. Seuraavaksi siirrymme kompromissiin 9a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 39. Äänet puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 378. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten Envi 17. Äänet puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromis przyjęty dwoma głosami. Kompromissi on hyväksytty kahdella äänellä. Tarkistus, Korea puheenjohtaja. Sitten kompromissi 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 346, 347. Äänet puolesta. Nämä kaksi tarkistusta yhdessä. Vastaan, ei, puolesta ensin. Vastaan, hylätty. Envi 15. Puolesta hyväksytty. 301 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 301. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin ollen 13 raukeaa. 391 seuraavaksi. Kättä nostamalla. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 18. Ja no tarkistetaan tuo äskeinen 391. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 18. Puolesta. Vastaan. tarkistetaan koneellisesti. Envi 18, äänestys on alkanut. Mm, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus Envi 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan tämäkin koneellisesti varmuuden vuoksi. 22. Koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Minä teen tuossa virheen. Kompromissi 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus Envi 29, äänet puolesta. Hyväksytty. 287 puolesta. Hyväksytty. 422 puolesta. Hyväksytty. No, tarkistetaan tämä koneellisesti. 422. Äänestys on alkanut. me toimitimme äänestyksen, mutta palataanpa tähän nyt vielä, tähän 287 tarkistukseen tuohon edelliseen. Tarkistetaanpa sen äänestystulos. 287. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Kyllä se oli hyväksytty. Sitten 422 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 423 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten Envi 28 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 26 Äänestys on alkanut. Päättynyt. Kompromissi 27. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sitten 439 puolesta vastaan ylätty. 440 puolesta vastaan ylätty sanoi puheenjohtaja. Yes.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 katsotaanpa nyt 440, tästäkään ei siis äänestetty, mutta kompromissista 29 kyllä. Äänestys on alkanut. 29. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 450 ja 451 yhdessä. Äänet puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Poprawki 452. Se oli hylätty. Sitten tänne 452, 453 puolesta hyväksytty. 454 raukeaa, joten sitten kompromissi 31. Aha, okei. Okay. Głosujemy poprawkę. E, Katsotaanpa. Meidän täytyy kuitenkin äänestää tästä 454 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 31. Äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Jatketaanpa eteenpäin. Kompromissi 32. Äänestys on alkanut. 32. Äänestys on päättynyt. Sitten 476 puolesta. Puolesta. Hyväksytty, kiitokset. Envi 50 puolesta. Hyväksytty. Envi 52 puolesta. Hyväksytty. 464 ja 484 puolesta vasta tarkistetaanpa koneellisesti äänestys on alkanut. 464484. Äänestys on päättynyt. Hylätty Joten seuraavaksi 277 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Sitten kompromissi 33 puolesta. Ei vaan äänestys on alkanut, kompromissi 33. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 1 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi A. maestro alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Sitten Envi 4 puolesta. Hyväksytty. Kompromissit C ja D. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Envi 42. Puolesta. Kiitos, hyväksytty. Sitten kompromissi E. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissit G ja H. G ja H. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Sitten kompromissi I. Äänestys on alkanut. päättynyt. yksi puolesta hyväksytty. Sitten kompromissi ääneäänestys on alkanut. Päättynyt. Sitten kompromissi M Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi N. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus Envi 6. Puolesta Hyväksytty. Kompromissi O. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi P. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi Q ja R. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi U ja V. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Sitten jatketaan kompromissiin Y, Z. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi AA ja AB. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 160. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissit. AC, AD ja AE. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kompromissi AF. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten vielä kompromissi AF, A, uusi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kiitokset, tämä hyväksyttiin. Ja nyt Vuorossa on loppuäänestys. Päätöslausumaesitys näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Pelkäsin, että kirjaimet loppuvat kesken mutta näin ei käynytkään. Esittelijä vielä. Köszönöm szépen a 486 módosít. Kiitoksia. 486 jätettyä tarkistusta osoittaa, kuinka suurta kiinnostusta tämä mietintö herätti jäsenissä. Vielä kerran kiitokset kaikille työssä mukana olleille. Minusta teksti on nyt entistä johdonmukaisempi ja kaikki eri intressit on tässä otettu huomioon. Ja sisältö on nyt paljon monisävyisempi. 28. helmikuuta tämä menee eteenpäin ja sen jälkeen maaliskuussa on äänestys. Kiitoksia. Tarkistuksia oli valtavat määrät, mutta saimme hyvin aikaan myös kompromisseja. Kiitoksia vielä kerran. Seuraavaksi kohta kuusi. Seuraava monivuotinen rahoituskehys. Lausunto, jonka valmistelija on Sofia Riveiro. Budjettivaliokunnan valiokunta-aloitteinen mietintö. Olkaa hyvä, rouva Rivero. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä kaikista poliittisista ryhmistä erinomaisesta yhteistyöstä ja siitä, miten nopeasti pääsimme yhteisymmärrykseen seitsemästä kompromissista, jotka kattavat suurimman osan jätetyistä tarkistuksista. Haluan kiittää myös EPPn neuvonantajia ja sihteeristöä. Nyt sitten itse asiakirjan. Tässä asiakirjassa on agrivaliokunnan selkeä kanta sille, että haluamme suojella maatalouttamme, viljelijöitämme, heidän asuinalueitaan. Tämä osoittaa sen, kuinka tärkeä yhteinen maatalouspolitiikka on viljelijöille. Pitää pystyä tekemään enemmän, vähemmin varoin. Pitää taata eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus ja monet muut asiat. Eurooppalaisten kuluttajien pitää saada hyvälaatuisia elintarvikkeita sopivan hintaan. Ja budjettineuvottelussa täytyisi pitää kiinni ainakin nyky-YMPn määrärahatasosta. Ja pitää välttää se, että uudelleen kansallistettaisiin jälleen YMP. Sen pitää jäädä EUn tasolle. Täytyy katsoa myös tilannetta Brexitin jälkeen. Olemme vakuuttuneita siitä, että YMPtä on suojeltava entistä paremmin. Se, että YMP toimii, takaa sen, että kohesio erityisesti vuoristo- ja syrjäseuduilla toimii hyvin. Näin voidaan suojella pk-yrityksiä, perheyrityksiä maatalouden alalla ja niitä, jotka vievät tuotteita. 130 miljardia on alan vienti. Kun katsotaan viljelijöiden tukea, tässä on ollut mukautuksia ja kuten Euroopan parlamentti on pyytänyt, tässä on toimittu sen mukaan. Tarvitaan eurooppalaista lainsäädäntöä epäreilujen kaupan käytäntöjen torjumiseksi. Tässä ollaan myöhässä ja toivottavasti äänestysten jälkeen saamme aikaan hyvän tuloksen, jota todella voidaan pitää kiinni näistä budjettikohdista, jotta tätä tulosta voidaan esitellä myös äänestäjillemme. Kiitoksia. Toivottavasti tämä auttaa todella, todella syrjäseutuja ja sellaisia seutuja, jotka ovat hankalassa tilanteessa. Tämä heijastuu myös budjettiehdotuksessa. Nyt äänestys alkaa. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan hylätty. Hylätty. Kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta. 18. Hyväksytty. 21 puolesta. Hyväksytty. 25 puolesta. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tarkistus 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28, 30 puolesta hyväksytty. 29, 31 puolesta hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.

puolesta hyväksytty. 51 puolesta hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tarkistetaan 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 57 seuraavaksi puolesta. Tarkistus 57 vastaan. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Hylätty. 66 puolesta vastaan hylätty. 69 puolesta hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Puolesta. Hyväksytty. Kiitos. Selvä. 72. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Hyväksytty. 79. Puolesta. Hyväksytty. 83. Palataanpa vielä tarkistuksen 75. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Seitsemänkymmentäkahdeksan puolesta. Hyväksytty. yhdeksän Shanilta puolesta hyväksytty kolme puolesta vastaan hylätty. 85, 86. Tarkistetaan 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 85, 86. puolesta vastaan. Hylätty. 87 puolesta. Hyväksytty. 88 puolesta. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Hylätty. 91 Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 91. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 92. Puolesta. Vastaan. Hylätty. 93. Puolesta vastaan hylätty. 95, 96 puolesta hyväksytty. 97 puolesta vastaan hylätty. 98 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 104 puolesta. Hyväksytty. 107 Nekov puolesta. Hyväksytty. 108 puolesta. Hyväksytty. 110 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 121 tarkistus. Se on samankaltainen 125 verrattuna. Puolesta vastaan hylätty. 122 puolesta vastaan hylätty. 124 puolesta vastaan. Tarkistetaan 124. Äänestys alkaa. Hylätty. Tiukille meni. Saattaa 26 puolesta vastaan hyväksytty. 127 puolesta hyväksytty. 128 puolesta vastaan vastustaako joku tätä. Tarkistetaan tämä. En oikein nähnyt liberaalien äänestystulosta. Äänestys päättyy. Hylätty. Pienellä enemmistöllä. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 131 puolesta. 131. Hyväksytty. Kiitos. 132 puolesta vastaan hylätty. 133 puolesta vastaan hylätty. Nyt sitten äänestetään koko lausuntoluonnoksesta muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestämme asiakirjasta muutetussa muodossa. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Ei, halusin vain kiittää kollegoita. Tämä oli erittäin tärkeä äänestys täällä maatalousvaliokunnassa ja nyt me todella teimme vielä kerran hyvin selväksi omat kantamme. Ja toivon, että näin voimme puolustaa Euroopan maataloutta ja maanviljelijöitä. Kiitos. E, Kiitoksia kovasti kaikille, jotka olivat työssä mukana. 21. ja 22. päivä helmikuuta on budjettivaliokunnan äänestys. Kiitoksia vielä kerran ja nyt siirrymme eteenpäin. Kohtaan seitsemän. Mietintö, joka käsittelee EUn omien varojen järjestelmän uudistamista. Budjettivaliokunnalta tuleva mietintö ja lausunnon on laatinut Caputo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, eri varjoesittelijöitä tästä asiasta, joka on tärkeä kokonaisuus. Se käsittelee EUn tulevaisuutta, erityisesti omien varojen järjestelmää Tämä on tiivis lausunto Agri-valiokunnalta ja näin välitämme myönteisen viestin tässä asiassa. Kiitos. Tässä riittää vielä työsarkaan äänestykseen. Kompromissi ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Hyväksytty. 44 puolesta. Hyväksytty. Voisiko Des ystävällisesti nostaa kättään kunnolla? 45 puolesta hyväksytty. 48 raukeaa. 49.50 puolesta vastaan hylätty. 52 52 puolesta. Hyväksytty. 38 puolesta. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan 51 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta vastaan hylätty. No, jos näin haluatte. Äänestys alkaa tarkistuksesta 39. Äänestys päättyy. No melkeinpä tuli tasa peli. Kompromissi E. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. kaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta hyväksytty. 61 puolesta hyväksytty. 63 puolesta vastaan hylätty. 64 puolesta hyväksytty. Nyt sitten koko lausunto muutetussa muodossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjettivaliokunnassa äänestetään joko 21. tai 22 helmikuuta. esitteli. haluatteko jättää puheenvuoron? Ettekö? No, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Äänestystulos vahvistaa sen työn, jota kokousten aikana tehtiin. Ja Agri-valiokunta saa näin aikaiseksi erinomaisen lopputuloksen tässä tärkeässä asiassa. Kiitoksia. My też tak myślimy, potwierdzamy to. Dziękujemy panie pośle, dziękujemy wszystkim. No niin. Haluaisimme kiittää koko tiimiä. Mennään sitten seuraavaksi kohtaan kahdeksan. Kohta kahdeksan on vähemmän kehittyneet alueet. Lausunnon antaja on Angela Toimivaltainen valiokunta on aluekehitysvaliokunta. Eli mennäänpä äänestämään. Haluaisiko kukaan käyttää tässä vaiheessa puheenvuoroa? Koordinaattorit kenties. No, ko- koordinaattorit ovat sitä mieltä, että ei tarvitse käyttää puheenvuoroa. Niin tämähän oli oikein hyvä mietintö. Ja me valmistelimme tämän lausuntomme oikein hyvin, koska olemme sitä mieltä, että vähemmän kehittyneet alueet ansaitsevat erityistukea maataloudessa. Haluan kiittää erityisesti Angelaa. Toivottavasti vaikka hän ei olekaan paikalla, onnittelut tavoittavat hänet. Nyt mennään äänestykseen. Kompromissi A Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Mennään siis 27 tarkistukseen. Ketkä puoltavat? Kiitos, hyväksytty. 28 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Kyllä se minusta oli hyväksytty. Sitten 30 puolesta hyväksytty. Kompromissi B. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Kompromissi C. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään eteenpäin. Tarkistus 39. Se on Kaputolta Dangelalta. Ketkä puoltavat? Kiitoksia, se on hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Hylätty. No, tarkistetaan kuitenkin sähköisesti, eli 44. 44. Äänestys alkaa. Päättyy. Olen pahoillani. Mutta juuri tällä hetkellä kompromissi D on se, mistä äänestetään nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 tarkistus, ketkä puoltavat. Kiitos, hyväksytty. E-kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 62, ketkä puoltavat, hyväksytty. 63, Dansilalta, hyväksytty. 65, hyväksytty. 66, hyväksytty. Kompromissi F, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mennään eteenpäin. Kompromissiin G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan. Hylätty. 72 puolesta vastaan. Hylätty. 79 puolesta vastaan vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Mennään eteenpäin. Kompromissi H. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Hyväksytty. Tarkistus. Mennään siis eteenpäin. Tarkistuksen yhdeksän. Ei vain yhteentoista. Ketkä puoltavat? Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Hylätty. 17 puolesta vastaan. Mennään nyt äänestämään koko lausunnosta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Haluan kiittää tietysti kaikkia muitakin. Mennään eteenpäin kohtaan yhdeksän. Se on viimeinen äänestyksemme. esittelijä tälle lausunnolle on Kaadenbach. Ehkä me pyydämme teitä esittelemään tämän asian. Olkaa hyvä. Ai, ei tarvinnutkaan johdan, ei me tarvitsekaan johdantoa. Mennään heti äänestämään. Kompromissi yksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys alkoi. Kompromissi yksi. Okei, okay, Äänestys alkaa. Nyt päättyy. Se hyväksyttiin. Mennään eteenpäin neloseen. Puolesta. Kiitos, hyväksytty viisi puolesta hyväksytty, kuusi puolesta hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan hylätty. No, tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta kiitos, hyväksytty yhdeksän puolesta, hyväksytty kymmenen puolesta, hyväksytty yksitoista puolesta, kymmenen hyväksyttiin. Yksitoista puolesta, viisitoista Ketkä puoltavat 15? Kiitos. Hyväksytty. Nyt 11. Ketkä puoltavat? Hyväksytty. 12. Raukeaa. 13 raukeaa. 14. Ketkä puoltavat? Hyväksytty. 16. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta hyväksytty, toinen kohta puolesta vastaan hylätty. Seuraava osa hyväks, hylättiin siis 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Kiitos. Hyväksytty. Tarkistetaan vielä tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta. Hyväksytty. 19 Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Mennään sitten tarkistukseen 23 puolesta. Kiitos. 24 puolesta. 25 puolesta hyväksytty. 26 hyväksytty. 27 hyväksytty. 28 ketkä puoltavat hyväksytty. 29 ketkä puoltavat hyväksytty. 30 ketkä puoltavat hyväksytty. 33 ketkä puoltavat vastaan. Hylätty. Pitääkö tarkistaa? No tarkistetaan. 33. Äänestys alkaa. spratt päättyy. Hylätty. 34. Ketkä puoltavat? Vastaan. Hylätty. Äänestäkäämme nyt koko lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ketkä puoltavat? Ai, tämä olikin sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Lausunto on näin muodoin hyväksytty. Mietinnöstä äänestetään budjettivaliokunnassa maaliskuussa tai huhtikuussa. No niin. Nikov. Olkaa hyvä. И, а, мисля, че поздравим с приемането на днешния доклад за пчелите. Hyvät kollegat, kai meillä on nyt syytä onnitella itseämme tästä mietinnöstä. Haluaisin nyt antaa teille hunajaa Bulgariasta. Sitä on kerätty Bulgarian vuorilta. Se on aivan ainutlaatuinen tuote. Ja tämä on tosiaan ensimmäinen bulgarialainen tuote, jolla on suojattu alkuperämerkintä. Kiitos. Panie pośle, Panie pośle, po południu pochwalimy się panu ministrowi e, rolnictwa Bułgarii. Iltapäivällä näytämme sitten Bulgarian maatalousministerille, että ö, e, meillä on tällaista hunajaa. Katsotaan, mitä hän sanoo. Otitte tässä pienen riskin. Se on... Kello on nyt sitten 10 eli 10. Koordinaattorin kokous on määrätty alkavaksi kello 11. Kysymys koordinaattoreille. Voimmeko aloittaa varttia vaille 11? Sopiiko? Ai nytkö? No mutta loistavaa. Viiden minuutin tauko. Viiden minuutin tekninen tauko. Very good.